Okay, um, let's, let's start. No niin, aloitetaan kokous. Ensinnäkin toivoisin, että voimme hyväksyä esityslistan. En näe mitään vastalauseita, joten oletan, että esityslista voidaan näin hyväksyä. Valitettavasti minulla on muutama puheenjohtajan ilmoitusasia, jota pyydettiin viime kokouksessa. Requested and you have agreed to postpone this. this is a change to the Okay, agenda. right, uh, the, the Adolfo's just advised me that actually items... Minulle juuri sanottiin, että oikeastaan kohta kuusi esityslistalta, joka on huomenna. Sen käsittely on lykätty uusi kuluttajapoliittinen strategia. Tämä asia on lykätty. Se on muutos, eli hyväksytään esityslista nyt uudestaan. Puheenjohtajan ilmoitusasiat ylimääräinen valiokunnan kokous ja kuulemistilaisuus, jossa kuullaan ehdokkaita EKPn hallintoneuvostoon. Kuten alustavasti jo tiesittekin, tämä järjestetään maanantaina 10. lokakuuta kello 14.30-16.45 keskustelu ehdokkaiden kanssa hallintoneuvostoehdokkaiden. Kuulemistilaisuudessa on suljetun oven järjestettävä ensimmäinen osuus puoli kolmesta varttia yli kolmeen, 45 minuuttia siis suljetuin ovin ja sitten puolitoista tuntia avoin kokous varttia yli kolmesta varttia vailla viiteen. Oletamme, että ECOFIN tekee suosituksensa huomenna tiistaina 4. lokakuuta ja tältä pohjalta vahvistetaan tämä aikataulu. Minä pyydettiin myös raportoimaan ECOFin osallistumisesta Proklafissa 16.17. päivä ja Washingtonin matka IMFn tapaaminen 24. ja 5. syyskuuta. Ensinnäkin epävirallinen ECOFin kokous, lehdistö tiedotus on nettisivuilla. Minä osallistuin kokoukseen Puolassa. Siellä oli valtiovarainministereitä ja EKPn edustajia. Timothy Gainerin rinnalla minä sain osallistua. Tämä oli nyt toinen kerta. Epävirallisesti sain osallistua. Jälkikäteen sanoin, että olin Timothy Geithnerin kanssa samaa mieltä siitä, että katastrofi euroalueella – on asia, johon vaaditaan markkinoiden rauhoittamista. Ja selkeää oli, että takuumaista ei ollut lisää, lisää rahoitusta luvassa, eli meidän piti saada varat tehokkaampaan käyttöön. Selkeämmin kokouksessa sanoin, että edistystä on tapahtunut, kun taloushallintolainsäädäntöpaketti hyväksyttiin ja kun saadaan ohjauskausi päätökseen ja ECOFIN kokouksessa – Puolan valtiovarainministeri sanoi, että Ecofinissa on sovittu, että ajetaan kompromissia eteenpäin ja siitähän me äänestimme viime viikolla. Lisäksi sanoin, että vaikka erityisiä mekanismeja euroalueen 17 maalle saatetaan tarvita, olisi muistettava, että hyvä tahto on tärkeää. EU on riippuvainen 27 jäsenestä eikä 17. Parlamentin hyvin tiedossa oleva kanta on se, jonka toistin kokouksessa. Me toivomme, että asiat hoidetaan yhteisömenetelmän kautta, eikä anteeksi, hallitusten välisesti. Lisäksi painotin sitä, että olisi tärkeää, että olisi tärkeää, että euroalueen uudet tekijät aina raportoisivat Ekon valiokuntaan ja heinäkuun 21. päivän sopimuksen pohjalta pitäisi repeästi toimia, koska me olemme vähän jäljessä, vaikka tätä asiaa ajetaan parlamenttien jälkeen. Ja jos lisärahoitusta ei löydetä, niin jotenkin pitäisi löytää kuitenkin lisän mahdollisuus rahoittamisen jatkamiselle. Tässä vaiheessa Timothy Geithner oli tuonut sen ehdotuksensa SFS-stä. Sanoin myös, että markkinoilla luultavasti tarvittaisiin paljon vakuuttelua edelleen keskuspankilta ja pidin hyvänä Darrellerin swappeja 11. syyskuuta, mutta toivon, että EKP voi edelleen auttaa markkinoiden rauhoittamisessa. Lisäksi toin esiin huoleni siitä, että Tiedotuksen pitäisi toimia paremmin eri eu toimielinten välillä. Tämä on parlamentille edelleen tärkeä kanta. Lisäksi mainitsin sen, että Euroopan parlamentti on tukenut eurobondeja useissa tuoreissa päätöslauselmissaan. Lisäksi olin keskustelemassa rahoitusmarkkinapalveluista ja noista OTC-johdannaisista, lyhyeksi myynnistä ja niin edelleen. Sanoin myöskin, että kriisi hoitaminen 27 valtion tasolla on todella kiireistä. Parlamentti on sitä halunnut keskeiseksi osaksi koko valvontamekanismia. Sede neljästä ja se, että on pyydetty nopeaa käsittelyä tuon asiakokonaisuuden ja muiden osalta. Sanoin, että tuo on meillä vain englanniksi tällä hetkellä – joten teknisesti sitä ei oikein ole olemassa parlamentin kannalta, mutta keskustelua kävimme joka tapauksessa, koska se on Baselista lähtöisin, joten sisältö oli melko pitkälti hyvin jo jäsenten tiedossa. Mifidin osalta, kun puhutaan kansainvälisistä sopimuksista, joka ei ole lähtöisin kansainvälisistä sopimuksista, kuten Baselista, niin meidän on paljon hankalampi tehdä työtä, jos käännöksiä ei saada ajoissa – painotin vielä sitä, miten paljon työtä kaikissa toimielimissä tehdään, kun lainsäädäntötyötä on niin paljon tällä hetkellä. Tässä lyhyt kuvailu, jos haluatte lisää tietää, kerran mielelläni. Ekonin valtuuskuntamatka Washingtoniin sitten tapaaminen IMFn kanssa. Me tapasimme kaikki keskeiset kongressin puheenjohtajat ja myös kirjoitusmarkkina vaaliovoijia ja tämän teollisuuden alan edustajia keskustellaksemme näistä aiheista. Lisäksi tapasimme IMFn ja Maailmanpankin korkearvoisia virkamiehiä. Keskeisimmät kysymykset liittyivät asian tilaan, rahoitusmarkkinoiden uudistukset, EUn Yhdysvaltain välillä johdannaismarkkinat, Basel 2 ja 3, pankkikysymykset, palkkiot kysymykset, transaktiovero – uudistukset Aasiassa, julkinen velka EU:ssa ja Yhdysvalloissa, IMFn ohjelmat EU:ssa ja kriisin hallinta EU:ssa, lisäksi uudistusohjelmat joissain EUn jäsenvaltioissa, EU ja globaalit kehityksen kulut, globaali taloushallinta ja epätasapaino, tulevaisuuden näkymät, kasvomallit Euroopassa ja Maailmanpankki varmasti julkaisee raportin raporttinsa Rokan marraskuussa tästä aiheesta, joten me käsittelimme melko monia aiheita muutaman päivän matkan aikana. Kiittäisin kaikkia valtuuskunnan jäseniä läsnäolosta. Ja jälleen kerran, jos haluatte lisätietoa jostain erityisestä asiasta, niin ottakaa yhteyttä minuun. Kohta kolme. Saksan ja Sveitsin verosopimus. Anteeksi. Jean-Paul. Yhdysvaltain valtuuskuntamatkastako? Jean-Paul. En siitä, mitä sanottiin aikaisemmin. Olen nyt hiukan myöhässä, mutta olin ymmärtänyt, että sanoitte, että hyväksytte Gegnerin kannat. No henkilökohtaisesti tämä ei häiritse minua, että hyväksytte Gegnerin kannat, mutta se ei kuitenkaan ole minun ryhmäni kanta tässä valiokunnassa. Me emme oikein jaksa enää kuunnella läksytystä tällaisilta ihmisiltä, koska tänään voidaan nyt huomata, että jos nyt on kaikkia kauhistuttava eurokriisi, kuten Obama sanoi, se on kuitenkin valuutta, jolla on hyvin korkea vaihtokurssi. Ja tämä on aika paradoksaalista. Ja voisi kuvitella, että markkinat ovat hulluja, koska sen arvo on niin korkea, vaikka se on täydessä kriisissä. Noin nyt puhumistaan salaliittoteoriasta – mutta voidaan kuitenkin huomata, että Yhdysvalloissa amerikkalaiset pankit tekevät minkä pystyvät estääkseen sen, että eurooppalaiset pankit saavat dollareita ja nyt luodaan sitten euron ympärille paniikkia. Tietysti Kreikassa on ongelmia, mutta on velkoja, joita ei ole rakennettu kahdessa päivässä. Sitten on valtion velkoja, joita on ollut hyvin pitkään. Joten mielestäni minun puolueen kantani on se, että tilanne on tietysti vakava, mutta meidän ei nyt tarvitse syyllistää Yhdysvaltoja tästä. Thank you, Jean-Paul. Kiitos, Jean-Paul. Hankalahan on, kun lyhyesti raportoi. En kertonut eksaktisti, mitä olin mieltä. En ollut kaikesta samaa mieltä Kaitnerin kanssa, mutta – katastrofitilanne on saatava pöydältä mahdollisimman pian ja henkilökohtaisesti, ja tämä oli hyvin selvää varmasti siellä, olin sitä mieltä, että FSFstä saadaan enemmän vaikutusta on varmasti ihan järkevä ajatus ja heijasteli hyvin muidenkin kantoja pöydän ympärillä silloin kun siellä olimme. Nyt jos voimme siirtyä Saksan ja Sveitsin verosopimukseen, suullinen kysymys, josta on sovittu tämän sähköpostin vaihto on käyty siitä, kuka tämän allekirjoittaisi, koska tämän valiokunnan nimissä ehdottaisin, että minä allekirjoittaisin sen valiokunnan nimissä. Jos koordinaattorit haluavat myös allekirjoittaa, niin heidän pitää edetä ryhmien kautta, mutta – Oikeampi menettely olisi kai, että tämä tulee nyt valiokunnan nimissä. Näin siitä on sovittu ja neuvoteltu. Mielestäni tuo olisi nyt normaalimpi tapa. Aliin. I just, I mean, obviously the, the question selvästikin kysymys keskittyy Saksan ja Sveitsin sopimukseen, mutta tässä mainitaan myöskin yhdistynyt kuningaskunta, joten olen aivan varma siitä, miksi me keskitymme vain Saksaan miksi ei tässä otettu yhteistyötä kuningaskuntaa, sillä ne ovat ka- kaksi eri maata, jotka ovat kirjoittaneet tämän sopimuksen. Tämä riippuu molemmista, joten mielestäni meidän, meidän pitäisi nämä molemmat käsitellä, se olisi reilua käsitellä ne molemmat erikseen suullisessa kysymyksessä. Uh, uh, I would, uh... No, minä haluaisin kysyä komissiolta kysymyksen, joka liittyy Kreikkaan. Joidenkin lähteiden mukaan noin 500-600 miljardia Sveitsin frangeina sveitsiläisillä tileillä, jotka ovat peräisin yksityisiltä Kreikan kansalaisilta. Ja todennäköisesti näistä ei nyt peritä veroja, joten Kreikka ei saa kaikkia tuloja, joita sen tulisi saada. Ja komission pitäisi todellakin ottaa tämä esille osana tätä pelastusohjelmaa. Eli että Kreikan pitää alkaa neuvotella Sveitsin kanssa, jotta Kreikka saa itselleen ne tulot, joihin se on oikeutettu. Helpful. This... Niin, anteeksi. Tässä ei ollut tarkoitus keskustella tästä aiheesta. Katsotaan, saammeko jotain tehtyä, muutettua tuota otsikkoa, mutta Tämä on esitettävä tänään, jos haluamme pysyä määräajoissa, joten tämä on hoidettava melko pian. Sven. Uh, just a remark. Uh, Vain pieni huomio. Ero mielestäni on se, että Saksan sopimuksen veroseikat on tunnettu, mutta tätä yhdistyneen kuningaskunnan sopimusta ei vielä ole julkistettu, joten sitä on vaikeampi käsitellä tällä hetkellä. Tämä on siis tekninen huomio. Mitä tulee sisältöön, voisimme tietenkin laajentaa tässä käsittelyalaa, mutta kuten sanoin teknisesti, yhdistyneen kuningaskunnan sopimusta ei vielä tunneta. Taidamme tietää, että jotain on tekeillä. Voisimme sanoa, Saksan, Sveitsin ja muiden verosopimukset, joita tämä olisi vähän yleisempi, mutta tässä ei ollut tarkoitus siis keskustella tästä aiheesta. Ja, Frau Vorsitzende, ich äh, wollte... Niin, puheenjohtaja, tuen sitä, mitä Alin ehdotti. Eli halusin siis tukea sitä, että tätä laajennetaan, koska Sven Kiegold puhui tästä viimeksi koordinaattorin kokouksessa. Ja haluamme kysyä komissiolta, mitä Saksan tai Britannian esimerkin suhteen tehdään, kun ajatellaan näitä kahdenvälisiä suhteita, jotka kuitenkin heikentävät eurooppalaisia ponnisteluita. Ja tämä käy myöskin tekstistä hyvin selville. Ja jos tähän voitaisiin lisätä esimerkiksi Wolfin mainitsemia asioita, ja ehkä laajentaa vähän tätä otsikkoa, kuten Aalin ehdotti. Eli silloin voimme tukea tätä. Ja minulla ei ole mitään ongelmia, että etenemme sillä tavalla kuin ehdotitte. Right, well we'll circulate. Selvä. Ja me lopullisen luonnoksen katsotaan, voidaanko sisällyttää nuo muutama seikka vielä mukaan, mutta jos määräaika menee meiltä ohi, kuten sanoin, niin sitten joudumme siirtymään yhden täysistunnon eteenpäin ennen kuin päästään keskustelemaan. Nyt kohta neljä keskustelu Hans Hogefostin kanssa kansainvälisen tilinpäätöstandardilautakunnan puheenjohtajan kanssa. Ymmärrän, että aloitamme 25 minuuttia myöhässä. Hän on sanonut, että hänellä on aikaa vielä jäädä, jos emme saa keskustelua päätökseen alustavan aikataulumme mukaan, niin sallin, että ylitämme sen ajan hiukan anteeksi että olemme aikataulusta myöhässä. Teillä on puheenvuoro. Thank you, uh, Madam Chair. Uh... Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos valiokunnan jäsenet Ekon valiokunnassa. Haluaisin sanoa Philip Tansun raiskausen kollegan missä myös, että on mukava, että pääsimme tulemaan tänne. On hienoa, että saan puhua täällä tärkeässä valiokunnassa – Jotkut teistä ehkä tietävät, että minä olen ollut pitkään politiikassa Alankomaissa. Vielä viisi vuotta sitten, politiikan jätin viisi vuotta sitten, joten on mukava olla uudestaan parlamentissa. Ja se, että aikataulusta jäädään vähän jälkeen, on hyvin vielä muistissa parlamenttityöstä, niin joten ei tässä mitään yllättävää. Minä mielelläni vastaan kysymyksiin, joita teillä varmasti on meidän työstämme Kuitenkin haluaisin aloittaa esittämällä lyhyen avauspuheenvuoron lähinnä kahdesta aiheesta. Ensinnäkin muutama sana siitä, miten tärkeä IASB kansainvälisen tilinpäätöstandardilautakunnan suhde on EU-hun ja lisäksi muutama kommentti tilinpitostandardeista ja talouskriisistä – joka että paljon työtä meille tällä hetkellä IASBstä ja Euroopasta ensin. Euroopan ja IASBn suhde on strategisen tärkeä käsittääkseni molemmille osapuolille. Eurooppa on investoinut paljon poliittista ja talouspääomaa hyväksyessään IFRS-tilinpitostandardit vuonna 2005. Euroopan päätös asetti IASBn asemaan, josta siitä tulee globaali standardien asettaja. Euroopan parlamentti tuki suurella enemmistöllä 458 äänellä IFRSn hyväksymistä. Parlamentti halusi myös, että IFRSstä tulee kansainvälinen globaali kieli tilin päätösten osalta – Monet muut maat ovat tukeneet tätä ajatusta. Yhä useammat maat ovat valinneet seuraavansa EUn johtoasemaa ja hyväksynyt IFRS. Amerikassa lähes koko latinalainen Amerikka ja Kanada ovat kokonaan mukana. Asia, Oseania, Australia, Uusi-Seelanti, Korea, Hongkong ja Singapore ovat jo mukana täysin tai ovat pian mukana, pian myös Indonesia. Japan niissä sallitaan jo joidenkin kotimaisten yritysten raportoida IFRSn pohjalta ja Kiina on jo hyvin lähellä IFRSn käyttöä. Etelä-Afrikka ja Israel ovat täysin mukana myös. Euroopassa, Euroopan unionin ulkopuolella, Turkki on hyväksynyt standardit täysin ja Venäjällä ollaan niitä hyväksymässä. Itse asiassa tänä vuonna suurin osa G20-jäsenistä ovat käyttämässä IFRS ja G20-ryhmänä tukee täysin sitä, että käytetään kansainvälisiä yhtenäisiä tilinpäätöstandardeja. Kuten tiedätte, Yhdysvaltain SEC päättää pian siitä, sisällytetäänkö IFRS omaan raportointijärjestelmään, ja jos niin tehdään, niin kuinka. Tämä on hankala päätös Yhdysvalloissa, mutta minä suhtaudun optimistisesti siihen, että myönteinen päätös saadaan siellä arvopaperikomitealta, SECltä. Kielteinen päätös, ja sitä en todellakaan oleta, mutta kielteinen päätös olisi kyllä suuri pettymys sen jälkeen, kun on niin paljon investoitu kautta maailman siihen, että käytettäisiin yhtenäisiä standardeja. Tuollainen päätös, vaikka se tuntuu hyvin epätodennäköiseltä, niin varmasti se hidastuttaisi etenemistä, koska monet maat uduttavat nähdäkseen, mitä Yhdysvalloissa tehdään. Japanin ja Intian kaltaiset maat, samoin kuin Kiina. Joten se saattaisi johtaa viivästymiseen työssämme. Uskon kuitenkin, niin monet nyt tukevat EFRS, että tätä prosessia ei enää voi pysäyttää. Viivästyksiä toki saattaa tapahtua. EFRS on nyt niin voimakkaasti liikkeellä, että tätä kehitystä ei voida pysäyttää, ja tässä Euroopan unionilla on todella tärkeä rooli. Tämä on todella merkittävä edistys, jota on saatu viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana, ja Euroopan strategia EU haluaa olla todella tärkeässä johtoasemassa tilinpäätöstandardien osalta ja se on tärkeä asia. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että IASB voi pitää todella nyt ihan taattuna tukea Euroopasta ja siksi kuulemme hyvin laajasti EUn eri sidosryhmiä, kun kehittelemme standardeja. Meillä on hyvä yhteys EFRAG-ryhmän, neuvontavan ryhmän ja myös komission. Me konsultoimme eurooppalaisia kansallisia standardoijia kautta jäsenvaltioiden ja me olemme yhteydessä myös investoijien edustajiin ja muihin ryhmiin, kun standardeja laaditaan. Vaikka vuoropuhelua käydään usein ja syvällisesti, niin jossain vaiheessa syntyy tilanteita, joissa olemme eri mieltä. Eurooppa aivan oikein ajaa Euroopan etuja ja IASB taas on ajateltava koko maailman tilannetta ja jopa Euroopan sisällä on erimielisyyksiä yksittäisten EUn jäsenvaltioiden tai Euroopan investoijien ja valien välillä toisaalta. Ja jos erimielisyyksiä syntyy, niin silloin IASBn on tarkoitus osoittaa, että ne päätökset, joita me olemme tehneet standardia asettaessamme, perustuvat hyviin, järkeviin päätöksiin, joiden taustalta löytyy paljon tietoa ja harkintaa. Meidän on pyrittävä lisäämään luottamuksen tunnetta ja sitä, että kaikki haluavat mukaan hyväksymään ja tukemaan meidän standardiamme. Me haluamme vahvistaa institutionaalisia suhteitamme IS, IASBn ja Euroopan, samoin kuin muiden maailmankolkkien välillä. Tällä tavalla me riippumattomina standardoijina voimme olla todella teidän luottamuksemme ne vertaisia. Sitten toinen aihe niin se liittyy talous- ja rahoituskriisiin ja tilinpäätöstandardeihin. Totta kai tämä on aihe, joka ansaitsee paljon enemmän aikaa kuin mitä minulla on jäljellä nyt tässä alustuspuheenvuorossani, mutta uskoisin kuitenkin, että tässä voitaisiin esittää vähän kontekstia, kontekstia, jotta voidaan käydä hyvää keskustelua tästä aiheesta. Talous- ja rahoituskriisi syntyi siksi, että bisnesstandardit kaatuivat – samoin kuin makrotaloudelliset politiikat kautta maailman. Myöskin säätelyn ongelmat johtivat siihen, että valtavat riskit kasvoivat huomaamatta, kunnes oli menty liian pitkälle. Monissa tapauksissa investoijat eivät voineet nauttia riittävästä avoimuudesta, eivätkä tienneet minkälaisia riskejä ottivat. Jopa kesken kriisin on sanottava, että on uskomatonta, että näin pääsi käymään ylipäätään. Emmekä voi todellakaan sallia, että näin kävisi uudestaan. Olen sitä mieltä, että tässä mielessä tilinpäätösstandardeilla on tärkeä rooli. Avoimuus on tärkeää. Me toimimme aina avoimuuden puolesta. Se on meille todella tärkeää. Kaikkein korkein avoimuuden taso mahdollistaa sen, että voidaan katsoa yritysten taloudellisen aseman kaikkiin kolkkiin. Avoimuus on yksi tärkein asia, jonka kautta tilinpitäjät voivat tuoda pitkän aikavälin vakautta rahoitusmarkkinoilla. Avoimuus on tärkeä ennaltaehto, jotta pitkän aikavälin rahoitusvakaus on mahdollista. Ilman sitä ei saada aikaan mitään muuta kuin fasadeja. Näin riskit syntyvät ja kasvavat, kunnes ovat niin suuria, että niitä ei pystytä enää käsittelemään. Olen samaa mieltä, että avoimuus ei ole aina kaunista katsottavaa. Talouden volatiliteetti on hyvin syvällistä tällä hetkellä. Deutsche Bankin johtaja sanoi vähän aikaa sitten takeman, että volatiliteetti on nykyään normaalia. Ja varmaankin riskittömien sijoitusten aika on ohi. Enää emme voi ajatella, että jotkut sijoitukset ovat riskittömiä, jos näin joskus oikeastaan on ollut. Jos volatiliteetti on nykyään normaalia, niin miten tilinpidon standardojen pitäisi tässä vastata? Pitäisikö meidän suojella investoijia siltä, että he kuulisivat tästä volatiliteetistä, vai pitäisikö tilinpäätökset esittää normaaleina niin, että kaikki näkevät, että volatiliteetti on normaalia. Useimmat ihmiset uskovat, että tilinpidon kautta pitäisi osoittaa, miten asiat oikein ovat. Siitähän tästä on kyse, että asiat on kerrottava oikeilla nimillä, eikä kerrottava, miten toivoisimme, että tilanne olisi. Jos keisarilla tosiaan ei ole vaatteita, niin silloin kyllä tilinpäätösten on tämä osoitettava ihan siitä riippumatta, miten epämukavaa katseltavaa se olisi. Kuitenkin yksi tärkeä asia on muistettava tässä. Se, että pyydetään, että tilinpitäjät osoittavat totuuden on yksi asia, mutta näin tehtäessä pitäisi huolehtia siitä, että rahoitusalan tiedosta ei tule epävakauden aiheuttajaa. Ja tästä syystä IASB on aina toiminut pragmaattisesti, kun ajatellaan sitä, minkälaisia – välineitä käytetään mittaamiseen. Standardoina me tiedämme, että ei ole olemassa yhtä ainoa oikeaa vastausta. Siksi olemme aina käyttäneet erilaisten tekijöiden summaa. Katsotaan, mikä on ollut historiallinen kustannus, mikä on reilu arvo tällä hetkellä. Tämä on tärkeä lähestymistapa edelleen. Siksi olemme vähän aikaa sitten – uudistaneet tämän reilun alvon, arvon mittaamistandardia. Näin tarvitaan uutta suuntaa myös epälikvidille markkinoille. Tästä syystä me myös etenemme hyvin varovaisesti, kun katsotaan rahoitusvälineiden tilinpitosääntöjä. Me emme halua, että luodaan turhaa volatiliteettia, kun yritykset miettivät riskejään. Yhteenvedonomaisesti haluaisin sanoa, että kyllä, tai aloitan toisinpäin. Tilin pitämisen kautta ei pitäisi peitellä sitä, että volatiliteettia on, mutta ei pitäisi myöskään aiheuttaa sitä. Lopuksi valiokunnan jäsenet, kiittäisin teitä sitä, että kuuntelette minua Tähän saakka hyvin selkeästi elämme mielenkiintoisia aikoja, oikeastaan minun mielestäni vähän turhankin mielenkiintoisia. Meidän kaikkien on tehtävä yhteistyötä, jotta voimme puuttua moniin syvällisiin ongelmiin, joita kohtaamme rahoitusmarkkinoilla taloudessamme tällä hetkellä. IASB on varmasti läheisessä yhteistyössä eurooppalaisten kanssa, mukaan lukien Euroopan komissio ja parlamentti – me haluamme olla läheisemmässä yhteistyössä teidän kanssanne ja haluamme palauttaa sijoittajien luottamuksen rahoitusmarkkinoihin. Varmasti on monia aiheita, joihin minulla ei ollut aikaa puuttua tämän lyhyen alustuksen aikana. Mielelläni vastaan kysymyksiin, jos niitä teillä on. Kiitos oikein paljon. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Jos jäsenet haluavat esittää kysymyksiä, niin pyytäisittekö puheenvuoroa nyt? Wolf. Wolf. Wolf. Ja Herr zunächst Niin, aluksi haluaisin kiittää sitä, että olette tänään paikalla. Varmasti tiedätte, että parlamentin suhteet eivät aina ole ihan sellaisia kuin olemme kuvitelleet. Eli olisi hyvä, jos meillä olisi tulevaisuudessa säännöllistä vuoropuhelua koska meillä on ollut hiukan se vaikutelma, että IAS, IASB on hyvin angloamerikkalainen laitos ja ehkä eurooppalaiset intressit eivät tule siellä riittävästi esille. Ehkä se on väärä vaikutelma. Ja se johtuu tästä vuoropuhelun epäsäännöllisyydestäkin. No sitten toivottavasti olette oikeassa, kun sanoitte, että uskotte siihen, että että amerikkalaiset ottavat tämän IFSin käyttöön. Olemme kuulleet tästä kyllä parlamentissa monta kertaa ja aina joutuneet pettymään tässä asiassa. Eli toivottavasti tässä tapahtuu edistystä. Sitten teknisiä kysymyksiä. Ja nämä ovat teknisiä, joten ehkä te ette pysty näihin konkreettisesti vastaamaankaan, Mutta IASB viime vuoden kesäkuussa esitteli luonnoksen, jonka nimi oli tuloja sopimuksista äh, asiakkaiden kanssa. Ja tässä luonnoksessa oli uusia sääntöjä, jotta voidaan käsitellä liikevaihtoeroja ja me Meihin on otettu yhteyttä sekä Saksassa ja kollegaani Gosesiin Ranskassa ja Espanjassakin. Ja kaikki yhteydenotot tulivat yrityksiltä, jotka sanovat, että tämä luonnos on päinvastainen sille, mikä oli tavoitteena. Ja Ranskan kollega siellä jo tietää siellä pöydän takana, mistä on puhe. Eli tässä on myöskin mahdollisuuksia jättää mahdollisuuksia tulevaisuuden, jotta tulevaisuudessa käytännön tasolla voidaan tehostaa toimintaa. Ja tämä ei ole tietenkään keksijän ongelma. Tämä liittyy siihen, että televiestintäyritykset, kun ne solmivat sopimuksia, silloin puhelin annetaan kuluttajalle edulliseen hintaan ja sitten hän on pakko tulevaisuudessa ottaa tämä hinta mukaan liikevaihtoon Eli minä olisi, haluaisin kuulla, kuinka hyvin tunnette tämän tapauksen ja miten aiotte puuttua tähän ongelmaan. Thank you very much, Herr Klins, uh, for your uh, questions. Niin, kiitoksia hyvin paljon, Herr Klins, tästä kysymyksestä johtavatko anglosaksit meitä ainakaan? Meillä ei puheenjohtaja ole anglosaksi. Kyllä meillä on paljon anglosakseja lautakunnassa. He eivät ole mitenkään huonoja ihmisiä. Ja jos te tarkastelisitte meidän organisaatiotamme, meitä on 135 ja te huomaisitte, että meitä on hyvin paljon eri kulttuureista edustettuina. Paljon ihmisiä eri puolilta maailmaa ja me emme ajattelee, että joku on Ranskasta ja toinen Yhdysvalloista ja heidän pitäisi olla eri mieltä tämän vuoksi. Meillä on hyvin innostunut henkilökunta, joka työskentelee investoijien intressien eteen. Ne eivät ole yksittäisiä henkilöitä, jotka pyrkivät rikastumaan eläkerahastoilla – vaan ajamaan teidän äänestäjienne asiaa. Tietenkin minun työni on olla optimistinen ja uskoa. Ei auttaisi yhtään, jos minä olisin pessimistinen, mutta olen silti sitä mieltä, että aluksi olisi erittäin hyvä koko maailmalle, jos Amerikka liittyisi meihin. Suuri osa varoista on investoitu Yhdysvaltojen markkinoille. Jos me saisimme enemmän läpinäkyvyyttä niille markkinoille, se olisi erittäin hyvä asia. Yhdysvalloilla on aina ollut erittäin, erittäin tärkeä rooli tilinpäätöstandardi asioissa ja tietenkin heidän täytyy tehdä pian selkeä päätös ja minä jatkan. Uskon yhä edelleen sitä, että tämä päätös tulee. Ja tulee sitten näihin standardeihin koskien tulostandardeja – Meillä oli äskettäin tästä kokous ja yksi asioita lautakunnassa käsittelimme oli tämä tulojen tunnustaminen. Telekom-kysymykset. Todellakin monet asiakkaat, jotka tekevät tällaisia sopimuksia ja saavat ilmaisen puhelimen. Tuskinpa kukaan heistä ajattelee, että sopimuksen puhelinsopimuksen kanssa ilmaiseksi tullut puhelin on todella ilmainen, sillä sopimukset ovat sellaisia, että tätä operaattoria täytyy käyttää sitten eh, kaksi tai kolme vuotta ja täytyy maksaa puhelimesta puhelinlaskujen yhteydessä. Jos tehdään jonkin tyyppinen myynti, kauppa, niin tämä täytyy tunnustaa, täytyy olla selkeitä siitä, että kauppa tapahtuu ja tietenkin meillä on paljon enemmän standardikysymyksiä kuin tämä, mutta me emme ole sitä mieltä, että Tämä olisi todella rehellinen kauppatapa, jos sanotaan, että puhelin annetaan ilmaiseksi liittymän yhteydessä. Tätä standardia tullaan uudelleen käsittelemään. Meillä tulee olemaan paljon mahdollisuuksia kaikille osapuolille tarkastella tätä kysymystä. Ja me tulemme olemaan yhteydessä vuoden operaattori toimijoihin, ja jos heillä on erittäin hyviä argumentteja, jos he onnistuvat todellakin vakuuttamaan meidät siitä, että puhelimet todella ovat ilmaisia, niin sitten ehkäpä tarkastelemme asiaa. Sean Paul, olisiko sinulla jatkokysymys? Kiitoksia, puheenjohtaja. Täydentäisin Kiltsin kysymystä. Eli haluaisin nyt palata tähän kysymykseen. On hyvä, että on normeja, en ole mitenkään sitä vastaan, mutta niiden pitää myöskin olla taloudellisesti järkeviä. En tiedä tässä tapauksessa, onko tämä nyt kovin hyödyllistä, mutta muistan kyllä argumentit, joita käytettiin IS 17 normin osalta, kun siitä päätettiin. Ja kun puhuttiin sopimuksesta tai vuokrasopimuksesta, ne laskettaisiin sitten koko kaudelta ja tietysti toisille yrityksille ja erityisesti niille yrityksille, jotka vuokraavat Yrityksen esimerkiksi hotellit, silloin niiden kate muuttuisi. Ja kun kysyin tästä, minulle vastattiin, että niin, mutta näinhän toimivat myöskin luokituslaitokset, kun he arvioivat yrityksiä. Eli normi ottaa ainoastaan huomioon tällaisen lykkäyksen, joka on ihan tavallinen. No, tämä on tietysti yksi peruste, mutta kysyisin, onko tarpeen luottoluokituslaitosten miellyttämiseksi monimutkaista yritysten tilannetta televiestintäalalla silloin, kun katsotaan, ne on käytännössä. Ei ole mitään markkinahintoja näille puhelimille. Tässähän on sopimus, jossa on tietyn pituinen sitoumus ja sitten televis- puhelimen arviointi. Ja jos katsotaan, kuinka kalliita nämä puhelimet näissä paketeissa on, niissä on hyvin erilaisia hintoja eri liikkeissä. Eli kysymys on, onko nyt taloudellisesti kovin hyödyllistä, kun ajatellaan avoimuuttakin, että nyt monimutkaistetaan tilannetta tällaisia kirjanpito teitä, koska tämähän johtaa siihen, että ennakoidaan tuloja, joita ei ole vielä saatu. Ja lisäksi lainsäädäntö mahdollistaa sen, että asiakkaat voivat toimia eri tavalla asiassa. Eli joskus yksinkertaisissa asioissa kannattaa olla yksinkertainen. Well, if it is, uh, uh, really no jos todellakin on totta, että asiakas voi peruuttaa sopimuksensa teleoperaattorin kanssa seuraavana päivänä, mikä ei tällä hetkellä ole kyllä – nykyinen tilanne. Mutta jos näin tapahtuisi, niin minä uskoisin, että tämä koko bisnes lakkaisi, sillä mikään teleoperaattori ei enää antaisi ilmaisia puhelimia, sillä se olisi vain liian riskialtista sille. En usko, että tämä lainsäädäntö menee läpi, mutta jos niin nyt tapahtuu, uskon, että se tämän kirjanpito-ongelman kyllä ratkaisisi. se tosiasia, että on niin paljon erilaisia hintoja, jos ostaa vaikkapa iPadin, kuluttajalle on hyvin selkeä, mikä keskihinta on ja missä on hiukan edullisempi tai kalliimpi hinta, mutta puhelimien hinnat vaihtelevat erittäin paljon ja ne riippuvat hyvin paljon piilokuluista, joita näissä sopimuksissa on. Vuokraaminen on toinen kysymys. Me olemme tätä leasing- tai vuokrauskysymystä käsittelemässä. Jos tarkastelette menneisyydessä suuria tilinpäätösskandaaleja, ne usein liittyivät Tässä on ulkopuolisiin kysymyksiin, kuten Yhdysvalloissa on tapahtunut. Aina on hyvin houkuttelevaa äh, laittaa nämä ongelmat taseen ulkopuolelle ja tietenkin nyt talouskriisin aikana monet näistä kysymyksistä ovat taseen ulkopuolisia. Kysymys todella on siitä, onko meillä todellisia velvollisuuksia. Usein nämä leasing-sopimukset ovat erittäin merkittäviä ja voivat jatkua hyvin kauan aikaa, 510 vuotta, niin täytyy tuoda tilinpäätöksen hyvin selkeästi. Tätä me olemme tekemässä ja uskon, että monet yritykset eivät tästä toimesta pidä ja ymmärrä miksi, sillä heidän täytyy muuttaa omaa hallintoaan ja niin edespäin, mutta kyllä on myöskin sellaisia yrityksiä, jotka sanovat, että investoijien täytyy nämä toimet pystyä näkemään ja tiedämme, että tämä nykyinen lukujen esitystapa on optimistisempi kuin sen tulisi olla. Um, just a comment on the, on the cup. Ihan kommenttina muutamaan seikkaan, jotka mainitsitte. Yhdysvaltoihin liittyen. Jätän huomioon, että kuulitte, että raportoin siitä, että kävimme Yhdysvalloissa vähän aikaa sitten. Minun on sanottava, että olen hiukan pessimistisempi IFRSn suhteen, koska siellä kielenkäyttö oli vähän muuttunut sen sijaan, että puhuttaisiin siitä, että korvataan tilinpitojärjestelmä IFRS järkevässä aikataulussa, niin nyt tunnutaan puhumaan vähän enemmän siitä, että nämä järjestelmät olisivat käytössä rinnakkeisina. Tämä aiheutti minulle vähän huolta, mutta toivon, että ongelmana oli ainoastaan se, että puhuin eri ihmisen kanssa kuin edellisellä kerralla, mutta olin niin nyt kuitenkin, että kielenkäyttö oli siellä hiukan muuttunut. Mutta mitä tulee kännyköihin ja muutamaan muuhun alaan, niin erityisesti jotenkin pienempien yritysten, mutta muidenkin osalta, niin siellä syntyy kyllä kysymyksiä ja kyseenalaistavat sen, että miksei voi, olisi, voisi olla niin, että tässä suoraan otetaan huomioon tulot, eli tilin päätöksessä nähdään, koska raha tulee sisään, koska menee ulos. Eli jos tässä pitää jotain ottaa huomioon jo etukäteen, niin silloin aiheutuu huolia ja varmasti voisi olla tapa, jolla tässä, tästä matkapuhelimen ostosta tulee enemmän tällaista liisaustyyppistä, mutta yritysten pitäisi ehkä tässä ensin toimia. Kierretään sen kyllähän tuo ongelma. We are using now is very close. Uskon, että metodi, jota me käytämme nyt, on hyvin lähellä eh, sitä, joka leasing-standardeissa on käytetty, ja sen pitäisi heijastaa mahdollisimman tarkasti taloudellista todellista tilannetta sellaisena kuin se on. Tosiasia on se, että heti kun asiakas saa puhelimen, hän on sen ostanut todellisuudessa ja hän maksaa siitä vuoden tai kahden vuoden aikana tietyn maksun. Jos tarkastellaan esimerkiksi brittejä, siellä voi saada operaattorisopimuksen puhelimen kanssa tai ilman puhelinta. Ja hintaero on hyvin selvä näissä kaikissa sopimustyypissä, ja ne heijastelevat todellisia kuluja, joita näihin puhelimiin liittyy. Mutta heti kun asiakas voi tämän sopimuksen sen tekemistä seuraavana päivänä irtisanoa todellisuudessa, niin uskon, että tämä taloudellinen todellisuus muuttuu ja näitä puhelimia ei enää jaeta. Ja tulee Yhdysvaltoihin, tiedän, että siellä on erilainen sävy puheessa riippuen henkilöstä, jonka kanssa keskustelee. Minä vielä uskon, että päätöksien päätökset tulevat olemaan positiivisia, sillä äm, Yhdysvallat ovat investoineet hyvin paljon IASBn standardeihin, ja jos päätös olisi kielteinen, he menettäisivät kaikki vaikutusmahdollisuudet IASB. -hen. Se ei olisi näin ollen Yhdysvaltojen etujen mukaista. Yhdysvaltojen investoijat, mihin he sitten menevät? Amerikkalaiset markkinat eivät tällä hetkellä ole kasvussa ja tiedämme kaikki, että nousevilla markkinoilla kasvu tapahtuu tällä hetkellä. Eli heidän täytyy pystyä menemään näille nouseville markkinoille ja pystyä luottamaan standardeihin näillä markkinoilla. IASB luotiin Aasian suuden suurien kriisien jälkimainingeissa 80-luvun jälkeen, jolloin oli aivan selkeää, että standardit, joita oli olemassa, eivät riittäneet. On hyvin selkeästi Yhdysvaltojen intressien mukaista olla tässä työssä mukana. Ja minä uskon, että Yhdysvallat ovat kiinnostuneet omien ekonomisten intresseensä puolustamisesta ja siksi tulevat tekemään oikean päätöksen. Kiitos. Seuraavana Sven. Yeah, thank you very much for... Kiitoksia, että olette paikalla. Kaksi lyhyttä ja täsmällistä kysymystä. Ensinnäkin tämä IFRSn luonnos. Ja tässä luonnosehdotuksessa on viitattu julkiseen etuun, mutta se on poistettu. Ja komissio esitti kysymyksen, jossa todettiin, että Tämä nähdään kriittisenä muutoksena ja kyseenalaisena muutoksena, koska tietysti kirjanpito tulokset monissa tapauksissa ovat julkista tietoa, ja siksi, että tämä viittaus on nyt poistettu, meistä se on aika kyseenalainen kehityssuunta. Haluaisimme kuulla kantanne tästä, ja sitten kuinka pitkälle pääsitte kuulemisprosessissa tästä aiheesta. Ja sitten toinen kysymys tämän lempiaiheeni, eli nämä maakohtaiset raportit. No, puheenjohtaja osasi jo odottaa tätä kysymystä. Meillä oli mielenkiintoista keskustelua tästä vuonna 2009 edeltäjänne Tweedin kanssa, ja hän teki tiettyjä huomautuksia täällä, ja toisaalta parlamentti usean otteeseen tässä valiokunnassa ja myöskin täysistunnossa on ollut myönteinen tämän maakohtaisen raportoinnin suhteen. Ja Julie, kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtaja ja minä kirjoitimme Tweedille kirjeen ja pyysimme vähän lisäselvityksiä sen jälkeen, kun täällä oli tehty tiettyjä huomioita. No ikävä kyllä koskaan emme saaneet vastausta. Mielestäni se on hiukan merkillistä, koska nimenomaan tämä aiheuttaa tiettyjä ongelmia viestinnän alalla ja parlamentin jäsenet, parlamentin jäsenten pitäisi käydä vuoropuhelua ja se tarkoittaa sitä, että saa myöskin vastauksia kysymyksiinsä. Eli haluaisin nyt kuulla teidän kantanne tähän täytäntöönpano-kysymykseen maakohtaisesta raportoinnista. Ja myöskin voin toimittaa teille tämän kirjan, jonka kirjoitimme edeltäjällenne, ja toivomme, että saisimme siihen myöskin vastauksen kirjallisessa muodossa. Kiitos. Thank you, Mr. Guild. Um, first of all... Kiitoksia, herra Guild. Aivan aluksi ei mielestäni ole totta, että meidän strategisissa dokumenteissamme meidän työmme julkinen merkitys olisi kadonnut. Meillä on hyvin vahvoja kappaleita liittyen tähän asiaan voisin muotoilla sen seuraavasti. Olen su- suuremman osan elämästäni tehnyt työtä julkisen hyödyn eteen ja uskon, että yhä edelleenkin teen niin. Mikä sitten meidän työmme yleinen julkinen hyöty on? Kapeassa merkityksessä se on investoijien intressien suojeleminen. He ovat meidän suurin yleisömme. Heidän pitää pystyä luottamaan niihin lukuihin, joita yritykset ovat heille antaneet. Tämä on ensimmäinen. asiakasryhmämme, mutta uskomme, että tämän toimen täytyy perustua luottamukseen ja uskon, että meidän työmme on erittäin tärkeää luottamuksen luomisessa markkinoilla ja tässä mielessä luotettava raportointi on yksi tämän luottamuksen kulmakivistä, mitä tulee markkinoihin. Eli siksi meidän työllämme on erittäin tärkeä julkinen merkitys. Ja se pitäisi tuoda esiin meidän strategiadokumentistamme. Minulla on vähemmän kokemusta liittyen maakohtaisiin raportteihin Tiedän, että tämä kysymys on olemassa ja otan mielelläni vastaan teidän kysymyksenä kirjallisessakin muodossa. Tiedän, että olemme tällaisen konsultaatioraportin liittyen tulevaisuusagendaan eh, julkistaneet ja me olemme tehneet jo tämän piirissä työtä, mutta emme ole vielä täysin valmiita. Uskon, että tämä on hyvin arkaluontoinen asia ja teidän parlamenttinne pitää sitä erittäin tärkeänä. monet asiat, joita te haluatte ajaa, voitaisiin saada tällaisella taloudellisella raportoinnilla toteutettua. Uskon, että Yhdysvallat ovat luoneet säätelyä. Se olisi ehkä yksi tapa toimia, mutta jälleen kerran voisin... Version of our... Niin, minulle tässä esitetään viimeisin strategiaraporttimme taloudellisen raportoinnin käyttäminen julkisen intressin suojelemiseksi oli tässä kysymyksessä. Mutta voin ottaa mielelläni teidän kysymyksenne ja pyrin vastaamaan siihen nopeasti. Ehkä tässä on väärinkäsitys. Onko nyt eroa siinä, kun te puhutte näistä strategisista asiakirjoista ja sitten IFRSn perustamisesta. Eli ensimmäinen kysymys liittyy nimenomaan siihen asiakirjaan, eli onko tämä nyt sama asiakirja vai ovatko nämä kaksi eri asiaa, ja jos ne ovat kaksi eri asiaa, niin voisitteko ehkä vastata siihen viittavalla myöskin tähän asiakirjaan? 99%. Ne ovat kaksi eri asiaa, mutta olen 90 prosenttisen varma, että myöskin meidän äh, muissa dokumenteissamme tätä yleisen hyödyn termiä on käytetty. Ellei sitä nyt ole tehty, niin niin olisi pitänyt tehdä. Kiitos oikein paljon. Ihan totta, maakohtainen raportointi on asia, jota ajetaan. Mutta kuten kahden kesken esitin teille aikaisemmin, emme halua sääntelijöiden sanovan, että katsotaan odotetaan, kunnes se sellainen IFRS, ja ne, jotka käyttävät sitä, niin sanovat, että tehdään tämän muun säätelyn kautta. Me haluamme sen johonkin, siitä on kyse. Me haluamme, että tämä asia saadaan jotenkin hoidettua. Olkaa hyvä. Muchas gracias. Eh, gracias. Kiitoksia, että olette paikalla. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin minä tuen sitä, että on olemassa tätä maakohtaista raportointia, ja se on painopistealue. Kaikki parlamenttiryhmät kannattavat tätä, ja meidän pitäisi myöskin edistää näiden normien johdonmukaisuutta kansainvälisestä. Eräs saksalainen pankki, kun se arvioi johdannaissalkkuaan, katsoi, että arvo, kun katsottiin amerikkalaisia arvoja, oli viisi kertaa suurempi kuin eurooppalaisten normien mukaisesti. Ja tässähän on hyvin paljon mielivaltaisuutta kirjanpidossa. Eli mitkä nyt ovat tärkeimmät uudistuskohteet rahoituksen osalta ja miten näistä ongelmista voidaan päästä eroon. Sitten toinen kysymys. Te puhuitte rahoitusalan ja kirjanpitoalan uudistuksista. No, nekin liittyvät hyvin lähes täkään, eli talouden elpyminen. Sehän liittyy hyvin paljon siihen, miten sääntöjä pannaan täytäntöön ja tämä on hyvin arkaluontoinen aihe. Kirjanpitostandardit voivat vaikuttaa siihen, miten tehdään investointeja ja miten taloutta käynnistetään uudelleen ja kuinka paljon volatiliteettia on markkinoilla, erityisesti kun on yrityksiä, jotka toimivat pitkällä aikavälillä. Ja meidän täytyy välttää se, että syntyy mitään vääristymiä tältä osalta ja haluaisin kuulla kantanne tästä aiheesta. Thank you. Um, you mentioned two important... Kiitoksia, te mainitsitte kaksi hyvin tärkeää asiaa. Mainitsitte sen tosiasian, että on suuria eroja esityksessä, mitä tulee amerikkalaisiin instituutioihin ja IFRS. Tämä on totta. Perusero on se, että IFRS SN piirissä me olemme moniin johdannaisiin keskittyneet ja ne kaikki johdannaiset tulee tuoda et- esiin taseessa. Yhdysvalloissa nämä johdannaiset voidaan kirjata toisella tavalla niin, että tase on paljon pienempi. Uskoisin, että keskimäärin eurooppalaiset pankit voivat nämä johdannaiset kirjata toisella tavalla niin, että eurooppalaiset pankit verrattuna yhdysvaltalaisiin olisivat 20 tai 30 prosenttia pienempiä paperilla kuin ne nyt ovat. Uskon, että meidän omat standardimme ovat kuitenkin oikeat, sillä ö, nämä johdannaiskysymykset ö, ovat erittäin tärkeitä. Ne ovat hyvin vaarallisia, potentiaalisesti vaarallisia asioita ja niitä ei pitäisi hukata, niiden pitäisi näkyä taseessa ennen kuin tulen tähän, tulin tähän standardityöhön, olin politiikassa Alankomaissa ja ennen lähtöä, niin talouskriisi puhkesi. En usko, että se minun lähtöni liittyi, mutta näin tapahtui. Ja kun pyrin löytämään vastauksia sille, mitä oli tapahtunut taloudessamme, näin erilaisia tilastoja eurooppalaisista pankeista ja yhdysvaltalaisista pankeista ja vaikutti siltä, että eurooppalaisten pankkien tilanne oli aivan erilainen kuin yhdysvaltalaisten pankkien. Tämä ei ollut kuitenkaan todellisuus, sillä yhdysvaltalaisten pankkien oli mahdollisuus kirjata toimet eri lailla. Ja minun piti itse säätelijänä olla henkilö, joka osaa hyvin seurata markkinoita ja voitte hyvin kuvitella sellaista henkilöä, joka ei markkinoita ole tottunut seuraamaan, kuinka vaikeaa se on. Siksi uskon, että on hyvin tärkeää päästä lähemmäksi toisiamme tässä kysymyksessä. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että meillä on yksi tilinpäätöstandardi maailmassa, niin että ihmiset voivat todellakin vertailla yhtä pankkia toiseen pankkiin, olivat nämä sitten missä tahansa puolella maailmaa. Sitten toinen kysymys liittyen volatiliteettiin kriisin aikana, kriisin huipussa, nyt me olemme ehkä toisella huipulla, mutta siis ensimmäisellä huipulla vuonna 2008 Lehman Brothersin kaatumisen jälkeen monet sanoivat, että kirjanpito vahvisti markkinoiden romahtamista, sillä se näytti, kuinka markkina-arvot romahtivat. Minä uskon, että jos te, tai voin kuvitella, että jos hetkellä, jona kaikki markkina-arvot olivat romahtamassa tai ihmisistä tuntui, että näin oli, jos asiaa tarkasteltiin tai jos sitä tarkasteltaisiin nyt rauhallisesti ja vertailtaisiin näitä lukuja juuri ennen kriisiä ja sitten pankkien todellisia menetyksiä. Nämä menetykset olivat paljon suurempia kuin mitä kirjanpito aluksi osoitti. Ja uskon, että me emme näyttäneet liikaa tappioita, vaan todennäköisesti liian vähän, ja siksi me olemme nyt tekemässä töitä uudenlaisen mallin parissa oletettujen, niin kutsuttujen oletettujen tappioiden mallin kanssa, joka tekisi pankkeille pakolliseksi hyvin aikaisessa vaiheessa tunnustaa, että he ovat kohtaamassa tappioita ja me tarvitsemme sitä. Kiitos oikein paljon. Haluaakohan joku vielä jotain kysyä? Pyytäkää puheenvuoroa, jos haluatte. Minä esitän muutaman tällä välin. Minua kiinnostaa tämä kysymys, miten varoja vastattava, miten tämä jaetaan, tämä ero Yhdysvaltain ja EUn välillä tässä. EUhan on siirtynyt haluamaan erillisen arvion Solvensi kakkosen mukaan myös, eikö niin? Mutta olisin kysynyt Onko tässä, jos ajatellaan, että on yhteys varojen ja vastattavien välillä, niin kuin vakuutusmallissa voidaan tehdä, onko tällaista yhteyttä, kun ajatellaan, että on tietty linkki, jonka välillä ole, mitä maksetaan ja tiettyjen varojen osalta. Onko nuo varat sidottu kunnolla vai ei, ja oletteko ajatellut tätä yhteyttä enemmän? Ja aivan täysin toinen seikka vielä – Alustuksessanne mainitsitte sen, että enää ei taida olla riskittömiä varoja kokonaan. Tämä on asia, joka on kiinnostanut jo pitkään aikaa, kun puhutaan pankkien pääomavaatimuksista ja valtioiden myös valtion velkaongelmista puhuttaessa. Tämä voi olla yksi ongelman syy Oletteko ajatellut, miten tätä voitaisiin hoitaa, erityisesti kun ajatellaan valtion velkakysymystä tavalla, joka ei välttämättä olisi erityisen prosyklinen. Kun ajatellaan vakavaraisuusvaatimuksia, niin asioita On olen kiinnittänyt huomiotaan se, että joko tietystä, tietyssä vaiheessa riskipainotusta muutetaan, mutta se on hiukan kinkkinen tai voisiko olla toisenlainen järjestelmä. Vakavaraisuusvaatimukset eivät tässä ole ehkä nyt teidän ihan ominta erityisalaa, mutta tilinpidon kannalta onko teillä jotain ajatuksia? No, on minulla ajatuksia, mutta voin nyt puhua ehkä vähän laajemmin kuin mistä tänään on tarkoitus puhua. Mutta on kuitenkin vaarallista, kun ajatellaan tätä järjestelmää, josta te pian äänestätte ja myöskin Baselin riskipainotusjärjestelmä. Eli kun katsotaan, mitä tapahtui Irlannissa kolme neljä vuotta sitten, Irlannissa ei ollut lähes ollenkaan valtion velkaa. Ja kaikki ajattelivat, että se oli Euroopan turvallisin maa, jos ajatellaan kolmen aan hallituksen obligaatioita. Ja nyt tiedämme, mitä tapahtui. Ja tämä vain osoittaa, että mitään turvallisia varoja ei ole. Nyt Saksaa pidetään superturvallisena, mutta myöskin Saksassa on nyt 80 prosentin valtion velka. Ja jos sen pitää rahoittaa suuria pelastusoperaatioita Euroopassa, niin saattaa olla paljon enemmän. Ja onko sitten a 3 a valtio tulevaisuudessa? Saksan kaltainen maa että se ei olekaan kolmen aan valtio. Se on vaikea kuvitella, mutta näinhän kävi myöskin Yhdysvalloille. Ja siksi on erittäin riskialtista, että meillä on pääomajärjestelmä taloudessa, jossa tietyn tyyppiset varat, esimerkiksi kolmen aan hallituksen obligaatioja varten ei tarvita pääomaa. Ja juuri ennen kriisiä valtaosa pankeista oli erittäin hyvässä kunnossa, kun ajatellaan pääomaa vaatimuksia 11, 12, 13 prosenttia. Jos olisi katsottu näitä kirjanpitolukemia, olisi nähty, että valtaosassa pankeissa oli yhden tai kahden prosentin pääomaosuus. Ja jos sieltä otettiin kaikki asiat huomioon, niin sitten pääoma oli nollassa tai jopa miinuksella. Ja jos haluaa yksinkertaisen syyn sille, miksi olemme tällaisissa ongelmissa, se on se, että rahoitusala sai toimia nolla pääomalla. Niinhän tässä on käynyt. Ja siksi järjestelmämme on nyt niin haavoittuvainen. Ja uskon, että on hyvin riskialtista se, kun on järjestelmä, jossa voidaan teeskennellä, että tietyt asiat eivät ole riskialttiita, koska kaikki asiat ovat riskialttiita. Niin, ja sitten vielä yksi asia. Jos on hyvin läheinen suhde velkojen ja varojen välillä, otetaanko se sitten huomioon? No totta kai esimerkiksi henkivakuutusyritykset Euroopassa ovat yhdistäneet tämän vakuutuksen, joka on myyty ottajalle, jossa hän saa tiettyä tuottoa investoinnilleen. Ja jos tuotto, jota on luvattu, on hyvin läheisesti yhteydessä siihen, miten tämän yrityksen investoinnit voivat niin silloin mitään volatiliteettia ei ole, koskaan. ne liikkuvat ylös ja alas samaa tahtia. Jos markkinat menevät ylös, silloin myöskin lupaukset lisääntyvät, ja jos markkinat heikentyvät, nämä, nämä kumpikin myöskin heikentyvät. Ja me tiedämme säännöissämme, että jos taloudellisesti on hyvin läheinen yhteys näiden velkojen ja omaisuuden välillä, niin silloin kirjanpidossa on jonkinlainen epäsuhta. Oikein paljon kiitoksia. Haluaako joku vielä esittää kysymyksiä? Jos ei, niin olemme siis kaikki tyytyväisiä. Onko vielä muuta? Meillä on pari minuuttia aikaa, jos teillä oli vielä jotain sydämellänne. En usko, uskon, että keskustelimme tärkeimmistä kysymyksistä tilanteesta ympäri maailman ja talouskriisistä. Haluaisin kiittää teitä huomiostanne. Olen tyytyväinen, jos kutsutte minut pian uudelleen ja otan kysymyksenne mukaan ja lupaan vasta niihin pian. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Um, we've got about a, a ten minute. Meillä on nyt noin 10 minuutin tauko ennen kuin siirrytään EKP vuosikertomukseen. Kiitos. Jesus.

Okay, everybody, we're more or less at the appointed time. I'm... No niin. Meidän tulisi jo aloitella, mutta Kei Mitchell puuttuu täältä edelleen. Hän on ehkä vähän myöhässä. Ai, puhutko sinä hänen puolestaan? Näin koordinaattori, no. Right. Oh, And I'm, I'm, I'm Okay. Um, and we are also missing uh, Dirk Epping at the Ja Dirk Epping puuttuu myös tällä hetkellä, varmaan hän tulee. EKPn vuosikertomus kuitenkin aiheena tarkistusten käsittely. Ramon saa ensin esittelenä puheenvuoron. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. On niin hienoa, että monet teistä ovat kiinnittäneet paljon huomiota tähän mietintöön. 221 tarkistusta on tullut mietinnön parantamiseksi ja uskon, että hyvällä tahdolla voimme tehdä kompromisseja, jotka saavat taakseen sitten laajan enemmistön. Keskustelu on rikasta. Vuosikertomushan on nyt erityinen. Moniko olisi uskonut, että EKP joutuisi ostamaan obligaatioita, jotta se voisi estää tiettyjen maiden romahtamisen. Tilanne on pahempi kuin painaisissamme ja vaikka EKP on hallinnoinnit tilannetta hyvin, katson kuitenkin, että ilman viime elokuisia toimia esimerkiksi, tilanne olisi pahempi. Meidän täytyy saada aikaan uudet puitteet, jotka vapauttaa EKP tästä taakasta. Meillä pitää olla välineitä ja mikäli tarpeen instituutioita, jotka tehokkaasti voivat luoda uudet taloudelliset puitteet, joissa voidaan auttaa eurooppalaisia maita ulos kriisistä mahdollisimman nopeasti. Ja myöskin tarvitaan uusia. No sitten EKPn toiminta. EPPn, sosialistien ja vihreiden kanssa olemme samaa mieltä siitä, että väliaikaisten toimien pitää olla väliaikaisia, ja ne ovat olleet tietysti tässä kriisin yhteydessä tarpeellisia. Eli täsmällisemmin EPPn kanssa olemme samaa mieltä siitä, että EKPn on oltava tiukka näiden takuukysymysten osalta – ja myöskin pankkien tilanne on asia, johon pitää jatkuvasti kiinnittää huomiota. EPPn varjoesittelijä Guy Mitchell, Guy Mitchell, joka nyt ei ole täällä, katsoo myöskin, että tarvitaan eurooppalainen varainhoito ja raho- valtiovarainministeri. Mielestäni tämä on tärkeää, koska eurooppalainen valtiovarainministeri on tärkeä, mikäli EU jonain päivänä voi kerätä veroja, jotta sillä olisi omia varoja. Sosiaalidemokraattien ja erityisesti Rakutasin kanssa olemme sitä mieltä, että Euroopan pitää jatkaa integroitumista. Me emme ymmärrä solidarisuutta ja finanssikuria samalla tavalla, mutta varmasti pystymme saman aikaan kompromisseja. Vihreistäkin on ollut hyviä ajatuksia, erityisesti kun ajatellaan avoimuutta ja teknisiä tietoja – otan mukaan mahdollis- monia tarkistuksia Sven, koska ne liittyvät Euroopan äh, finanssiintegraatioon. Ja me katsomme, että me tarvitsemme lisätietoja kohd- tavoite kakkosesta. Sitten Guen tarkistuksissa, vaikka meillä on hyvin erilaista ideologiaa siitä, miten EKPtä pitäisi johtaa, yritämme tehdä yhteistyötä asioissa, joista pääsemme yksimielisyyteen. Esimerkiksi mikä on rahapolitiikan rooli, kun luodaan mahdollisia rahoituskuplia. Ja lopuksi minulle tärkeä kohta avoimuudesta. On hyvä, että jotkut tarkistukset vastustavat sitä, että julkistetaan EKPn hallitus, johtohallituksen kokoukset, kuten tehdään Japanin tai Ruotsin tai Britannian keskuspankeissa – Aina kun lehdistä luen, millaisia tuloksia johtokunnissa on tehty, siellä ei näkee, että EKPssä ei ole samalla tavalla avoimuutta. Jos näitä pöytäkirjoja ei julkisteta, silloin spekuloidaan erimielisyyksistä johtokunnassa, ja nämä erot saattavat silloin muotoutua suuremmiksi kuin ne todellisuudessa ovat. Esimerkiksi elokuussa nähtiin, että johtokunnan jotkut jäsenet eivät tukeneet EKPtä, mitä tuli Saksan, äh, Italian ja Espanjan obligaation ostoa jälkimarkkinoilta. Ja lehdistössä puhuttiin tästä muutama päivä myöhemmin, mutta ei kuitenkaan kerrottu, mitä perusteita kullakin toimijalla oli ollut omalle toiminnalleen. Mielestäni pöytäkirjojen julistaminen auttaisi siinä, että ymmärretään, miksi päätökset on tehty. Ja Pöytäkirjojen julkistaminen myöskin auttaisi siinä, että voidaan luoda parempia ja tarkempia ennusteita ja odotuksia EKPn tulevien toimien osalta. Täysi avoimuus on eurooppalaisen hankkeen ytimessä. Muistuttaisin teille, että ensi keskiviikkona kello 11 aamulla meillä on kokous, jossa käsitellään kompromisseja ja voi lähettää teille näitä luonnosehdotuksia tänään tai viimeistään huomenna aamulla. Ja muut jäsenet tietysti voivat ottaa minun yhteyttä, jos haluat lisätietoja tai jos teillä on jotain kysyttävää tästä mietinnöstä. Kiitos. Very much. Um... Kiitos oikein paljon. Edustaja Kutas. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, o să încep prin a repeta ce a spus colegul Tremoza. Kiitoksia. Aloitan viittamalla kollega Tremosan puheeseen. Hän sanoi, että parlamentin täytyy selkeästi tukea eurooppalaista ratkaisua kriisille. Ratkaisua, joka perustuu solidaarisuuteen jäsenmaiden välillä. Ja tämän vuoksi minun tarkistuksessani uskon antavani positiivisen näkökulman euroalueeseen ja lähetän vahvan viestin euron vakauden puolesta. Tervehdin keskuspankin interventioita, kun he pyrkivät vakauttamaan markkinoita, mutta me tarvitsemme pitkän aikavälin ratkaisun. Tähän kuuluu vero, euro, eurobondit ja politiikkaa talouskasvun luomiseksi. Mitä tulee tarkistuksiin, joita kollegat tässä valiokunnassa ovat esittäneet, olen myöskin hyvin mielissäni siitä, että nekin tukevat euron vahvuutta ja antavat tärkeyttä talouskasvun luomiselle ja työpaikkojen luomiselle ja ne myöskin ehdottavat lisätoimia jotta voisimme päästä kriisistä yli eurooppalaista rahastoa, vakauden parantamista, vakausmekanismin tukea ja eurooppalaista valtion kassaa. Uskon, että voimme löytää monia ratkaisuja tämän vuoksi ja odotan yhteistyötä näiden tarkistusten esittäjien kanssa. Olisi erittäin hyvä, jos esittelijä tänä iltana tai huomenna aamulla antaisi omat luonnoksensa, jotta me voisimme saada aikaan yhteisen näkökulman ennen keskiviikkoa. Kiitos. Okay, Mitchell. Kiitos. Puhukaa joku Mitchellin tilalla? Ensin varjasettelijät Silvi Sven. Well, uh, thanks Ramon. Uh... Kiitoksia Ramon tästä raportoinnista ja selvinnyksistä. Eri tarkistusten välillä on hyvin paljon yhtäläisyyksiä. Ja on tietysti näitä tavallisia asioita, jotka täytyy kattaa keskustelussa, kun käsittelemme kompromisseja. Eli yksi mielestäni on tärkeä, ja mainitsit sen aluksi, Eli se, kuinka tärkeä rahapolitiikka on, kun luodaan näitä hintakuplia. Ja meidän pitäisi keskustella vakavammin EKPn kanssa tästä suhteesta. Mehän tiedämme, että se ei ole mukana tässä hintavakauden määritelmässä, vaikkakin osa pitkän ajan alhaisten korkojen vaikutuksista näkyi näissä kuplissa. Ja mielestäni se on yksi suurimpia avoimia kysymyksiä EKPn rahapolitiikassa. Ja mielestäni meidän pitäisi löytää kunnon sanamuoto tähän. Monissa tarkistuksissa myöskin puhutaan siitä, että julkisen velan kasvu otettaisiin huomioon, yksityisen velan kasvu otettaisiin huomioon, koska sehän on myöskin saman mitallin toinen puoli ja sekin on tärkeä asia. Ja tuen sitä, mitä sanoitte siitä, että tarvitaan lisää avoimuutta. Tätäkin asiaa pitää selventää, ja sitten Silvin tarkistuksessa mennään samaan suuntaan. Kyse ei ole pelkästään pöytäkirjoista, vaan myöskin näiden takeiden laadusta. Keskustelimme Trichén kanssa, ja hän sanoi, että näitä takeita ei mitenkään puutu, mutta ainoastaan pieni osa näistä potentiaalisista takeista on pankkien käytössä samaan aikaan. Ja toisaalta tämä kokonaismäärä kysymys ei ole niinkään oleellinen, kun ajatellaan yksittäisten instituutioiden maksukykyä. Eli tietysti tähän liittyy nyt avoimia kysymyksiä, ja tämä nyt ei ole ihan niin avointa kuin sen pitäisi olla. Eli mitä hyvätään takeeksi ja minkä tyyppisiä vähennyksiä sitten voidaan tehdä näiden takeiden osalta. Eli tähän liittyy kysymyksiä, kun ajatellaan EKPtä. Ja sitä, millaisia virheitä on tehty näissä arvioinneissa. Eli ehkä päätän nyt tähän, mutta yksi asia vielä, ja se on tietysti tärkeää myöskin tälle valiokunnalle. Ja tästä olen samaa mieltä. Eli EKPn piti hoitaa monia tehtäviä, jotka eivät sille kuuluneet. Ja on tietty tendenssi monissa jäsenvaltioissa sanoa, että no me emme pidä siitä, että EKP hoitaa näitä asioita, mutta emme halua, että hallituksetkaan tekevät yhteistyötä näiden tehtävien osalta. Eli meidän ei nyt pidä langeta tähän ansaan. Jos haluamme suojella EKPtä ja sen ydintoimintoja, meidän täytyy olla selkeitä sen suhteen, että meidän pitää syveltää veroliittoa instituutiota ajatellen, ja tehän tässä on lueteltu ne tärkeimmät asiat tässä suhteessa. Ja meidän pitäisi todellakin käyttää hyväksi tätä mietintöä, jotta voimme tässä edetä. Muussa tapauksessa EKP jää ikävään rooliin, eli se joutuu tekemään päätöksiä, joita sen ei kuuluisi tehdä, ja jota yleensä tarvitaan demokraattisessa järjestelmässä. Eli tämä nyt on ydinkysymys minulle, kun ajatellaan EKPn politiikkaa tällä hetkellä. Ja siksi mielestäni meidän pitää antaa selkeä lausunto asiasta, eikä pidä hämärtää sitä, että meillä on ongelmia, mutta vastaus ei ole se, että syytetään EKPtä, vaan se, että vapautamme sen näistä tehtävistä ja luomme eurooppalaisia instituutioita, jotka pystyvät hoitamaan nämä asiat. Paljon kiitoksia. Tiedän, että aiheena on EKPn vuosikertomus 2010. Tässä on tarkoitus raportoida EKPn vuosikertomuksen pohjalta. Tätä on vähän laajennettu. Tämä on nyt meidän mietintömme, jossa käsitellään myös sitä, jota ei ole tässä kertomuksessa. It's a lot more in- Näitä kysymyksiä on hoidettava katsottava nyt myös poliittisesti. Kyllä tämä on mielenkiintoisempaa näin ja ensi kerralla voidaan varmasti muuttaa tätä mietinnön otsikkoa. Seuraavana suntissa. Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον εισηγητή. Haluaisin kiittää omalta osaltani esittelijää. Kuuntelin hänen puheenvuoroaan ja siitä kävi ilmi tahto tehdä yhteistyötä. Me teemme samoin omalta osaltamme. Meidän täytyy valmistella omat tarkistuksemme. Joka tapauksessa haluaisin täsmentää, että meidän tarkistuksemme eivät perustuu ideologisiin eroihin tai erimielisyyksiin. Ainakin monissa tarkistuksissa niiden sisältöä ei voida tällaisilla ideologisilla eroilla selittää. Tarkistukset ovat sellaisia, jotka liittyvät EKPn asenteeseen viime vuoden aikana, ottaen huomioon se, asia, että vuonna 2010, puhumatta tästä vuodesta, olemme kohdanneet kriisin, joka oli erittäin vakava. Tai voidaan mikä tahansa adjektiivi tähän valita, mutta erittäin suuri kriisi euroalueella ja EKPn tilanne on sellainen, että sille ei voida tästä kriisistä vastuuta lykätä. Joka tapauksessa kuitenkin EKPllä on vastuuta, mitä tulee tilanteeseen, jossa monet euroalueen maat ovat. Ja tähän meidän tarkistuksemme liittyvät. Me olemme sitä mieltä, että EKP ei ole toiminut ajoissa. Se on ollut viime hetken rahoitus. Taho nyt kriisin aikana. Ja niin kauan kuin tilanne on tällainen, me ei, me ei voi ratkaista ongelmia tehokkaasti. Meidän pitäisi pystyä toimimaan ja ottamaan tiettyjä toimia niin, että voisimme puolustaa taloutta. Ensinnäkin, mitä me teemme nyt näiden luottoluokituslaitosten suhteen. Niiden rooli on ollut hyvin kritisoitu, mutta mitään toimia ei ole vielä tehty. Esittelijä tuntee tämän kysymyksen, olemme sitä käsitelleet monta kertaa. Meidän täytyy löytää ratkaisuja toimia tällä alalla. Toisekseen me tuemme ajatusta eurobondeista, ja siitä on myöskin jo puhuttu, mutta kun puhutaan tällaisesta toimesta ja sen toteutus viivästyy, me huomaamme, että toimi ei ole riittävä suhteessa nykyiseen ongelmaan. EKPn roolin ainut tarkoitus on vakauden luominen ja ehkä meidän pitäisi tätä roolia muokata, mutta tietenkin se vaatii hyvin paljon keskustelua, enkä usko, että me voisimme tätä väittelyä nyt tässä tilanteessa käydä. Joka tapauksessa haluaisin kiittää esittelijää hänestä, hänen tahdostaan ja pyrimme omalta osaltamme luomaan kompromissin laatimalla tarkistuksia, joiden tarkoitus on parantaa lopputulosta. Kiitos. Thank you, Sylvie. Kiitos, Sylvie. Oui, merci, madame la présidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ihan nopeasti pari asiaa. Esittelen ensinnäkin tehnyt erittäin hyvää työtä ja monet asiat tulivat jo sanottua, mutta haluaisin nyt korostaa sitä, mitä Sven sanoi. EKP ei ole, ja sehän nyt on vaara tällaisessa mietinnössä, että se nähtäisiin erillään muusta yhteisöstä. Yksi ongelma on se, että se on joutunut tekemään asioita, jotka välttämättä eivät olleet ihan sille kuuluvia, mutta tämä johtui siitä, että tietyt muut instituutiot eivät ole toimineet. Eli on tärkeää, että korostetaan sitä, että meidän täytyy löytää hyvä ratkaisu Euroopan hyväksi, joka säilyttää EKPn perustehtävän, mutta ei luo mitään tyhjiötä. Sitten pari avoimuuteen liittyvää kysymystä. Tästä jo keskustelin Ramonin kanssa. Eli kun verrataan sitä, mitä tapahtuu euroalueella ja sitä, mitä tapahtuu muissa keskuspankeissa, täytyy muistaa yksi asia. Sekä Yhdysvalloissa että Japanissa ja muissakin maissa on yksi valuutta, mutta myöskin vain yksi velka. Se, että joku johtohallinnon jäsen vaikka Nebraskasta tai Kaliforniasta ottaa kantaa asiaan, niin se ei oikeastaan muuta mitään näihin spreadeihin, jotka liittyvät Yhdysvaltojen velkaan. En tiedä, kannatan, miten nyt tällä hetkellä on, mutta heti kaikki erot näkyvät markkinoilla ja maat nousevat toisiaan vastaan tai ne asetetaan vastakkait. Se ei välttämättä ole kansallinen käsitys, vaan yksilöllinen ja tämähän on jakava tekijä ja tämä heikentää eurooppalaista kohesiota ja sillä saattaa olla seuraamuksia, joita ei ole muissa järjestelmissä, joihin tätä nyt verrataan. Anybody else? Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ramon muuten. Ai Astrid vielä, anteeksi. Euh, Puheenjohtaja, Minulla on nyt muita prioriteetteja tällä hetkellä kuin tämä mietintö, mutta minulla on kuitenkin muutama kysymys. Olen lukenut, että eräs saksalainen haluaa viedä Trichen tuomioistuimeen, koska hän olisi ylittänyt toimivaltuutensa. No varmaan huomenna voimme sitten esittää kysymyksiä Trichelle – liittyen tähän menettelyyn. Mutta tämä nyt ei tietenkään millään tavalla rauhoita meitä. Itse olen aina puolustanut Trichettä. Katson, että hän on ainoa, joka on toiminut silloin, kun muut olivat poissa – esimerkiksi komissio ja muut. Ja kun hallitukset ja tietyt pääkaupungit, no millä tavalla tämä nyt voisi sanoa kiltisti, eli kun ne ryhtyivät aloitteisiin, jotka eivät olleet aivan välttämättömiä. Varjoesittelijä on laatinut tiettyjä tarkist- kiitoksia García Margallo. Jos hän olisi täällä, niin hän varmaan olisi käyttänyt puheenvuoron. Mutta kysyisin, esittelijä pyytää, että komissio loisi eurooppalaisen luottolokituslaitoksen. Mitchell haluaa poistaa tämän kohdan. Ja olen Saksan lehdistöstä juuri lukenut, että Guido Westervelle – eli ulkoministeri kirjoittaa artikkeleita, joissa myöskin halutaan luottoluokituslaitosta ja pyytäisin, että esittelijä kertoo, mitä hän ajattelee ja uskooko hän todellakin, että me tarvitsemme tällaista luottoluokituslaitosta. Kiitos. Uh, Sven, you've got a little... Sven, pieni kommentti vielä johonkin aiheeseen. Frau Lulling, Ihan lyhyesti Parahirovan Lulling. Kaikkea saksalaista ei pitäisi ottaa niin tosissaan. Tämä koskee näitä jatkuvia kanteita erilaisissa tuomioistuimissa, jotka kohdistuvat Euroopan toimielimiin tai eurooppaisiin sopimuksiin. Kuitenkin eurooppalainen luottoluokitussopimus on koalitiosopimuksessa nykyhallituksen osalta. Tähän mennessä hallitus ei millään muotoa ole konkretisoinut sitä, miten eurooppalainen luottoluokituslaitos toimisi, minkälainen malli on ajateltu. Me olemme odotelleet tätä esitystä jo pitkään. Euroopan parlamenttina Wolf Klintzin mietinnössä me jo vaadimme tällaista laitosta. Minä olen sitä mieltä, että me olemme jo päässeet askeleen pidemmälle. En nyt ymmärrä tätä huolta. Yllättäen pettyneenä kuitenkin kuulen, että tällä hetkellä komissiossa on suurta epäselvyyttä siitä, kun esitetään seuraava uudistuskierros luottoluokituslaitosten osalta. Pitäisikö todella ottaa huomioon tämäkin ehdotus? Mielestäni on ihan oikein nyt viitata tähän jälleen ja selkeästi sanoa, että me täällä parlamentissa olemme jo ottaneet yhtenäisen kannan – ei siksi, että haluamme kaikki julkisin käsiin, vaan siksi, että haluamme rahoituksen lisäksi, kun ajatellaan liikkeelle laskijoita tiettyjen rahoituspalveluiden osalta, me haluaisimme rating työhön luettu luokitukseen vähän erilaisia näkökantoja. Siksi tällainen säätiö olisi paikallaan. Siksi tämä on kanta, jonka olemme esittäneet jo pitempään, joten ja Sara Westervelle nyt jotenkin voisi vaikuttaa siihen, että hallitus nyt lopulta itse tekee ehdotuksensa, niin minä silloin suhtautuisin vähän vakavammin. Okay, I think... Selvä. Näin saamme kuulla kaikki puhujat, paitsi Ramonin. Ole hyvä. Madam Chair, well, uh, um, concerning... Kiitoksia. No näistä luottoluokituslaitoksista mahdollinen ratkaisu voisi olla, että olisi enemmän kilpailua niiden välillä. Eli tulevaisuudessa, siis minä en vastusta luottoluokituslaitoksia, niillä on oma roolinsa, joka on tärkeä, hyvin tärkeä, mutta meidän täytyy lisätä kilpailua. Niiden pitää olla tarkempia ja edullisempia. Ja yksi tapa on luoda julkinen luottoluokituslaitos, jolla voisi olla myöskin rooli tässä. Ja Clint kirjoitti myöskin tästä asiasta artikkeleita, joten ehkä voisimme aloittaa tällä tavalla. Nämä julkiset luottoluokituslaitokset Euroopan tasolla eivät ehkä ole parhaita toteamaan – onko jonkun maan julkinen velka paremmassa kunnossa kuin toisen, mutta ainakin tällä tavalla tällä alalla saataisiin enemmän toimivaltuuksia ja se on, olisi hyvä markkinoille. Kuten alustuksessa totesin, kirjoitin tai laadin tämän mietinnön heinä-elokuussa – eli tämän kesän kriisin aikana. Ja laadin tämän mietinnön Välimeren liberaalina ja käytän tätä ilmaisua, koska meitä ei niin montaa ole täällä Euroopan parlamentissa. Mutta oli hyödyllistä keskustella ongelmista, jotka ovat ongelmia, joita eurooppalaisilla kansalaisilla on näissä asioissa. Ja olemme kaikki samaa mieltä siitä, että tällä hetkellä EKP on lähes finanssipoliittisessa roolissa. EKP ei ollut tähän valmistautunut. Ja meidän täytyy parantaa EUn institutionaalisia puitteita, jotta EKPn ei tarvitsisi hoitaa näitä tehtäviä, jotka eivät sille kuulu. Jos en nyt ihan ole väärässä, ilmeisesti komission jäsen oli Rehn vuonna 2010 toukokuussa ehdotti, että annettaisiin valtuuksia ostaa obligaatioita markkinoilta, jotta voitaisiin ennaltaehkäistä velkakriisi. Ja jäsenvaltiot sanoivat ei. Ja ilman tällaista eurooppalaista ratkaisua olemme nyt eläneet veitsen terällä tänä kesänä. Emmekä tienneet, olisiko seuraavana päivänä maksujen lakkautamista jostain maasta tai muuta. Eli meillä on selkeä enemmistö tämän kannan puolella. Ja nyt voimme sitten keskustella eurooppalaisesta finanssipoliittisesta liitosta, joka tehostaisi eurooppalaista rahaliittoa sen jokapäiväisessä työssä. Eli kollegat, meillä on nyt käytännön läheinen lähestymistapa ja meidän on helppo näin ollen tehdä suuria kompromisseja ja antaa merkki parlamentista neuvostolle, komissiolle ja Euroopan kansalaisille – että olemme suurin piirtein samaa mieltä näistä ratkaisusta sen suhteen, miten kriisiä voidaan välttää seuraavien kriisien osalta. Ja sitten Silville vielä, niin ihan oikein sanoit, että tämä saattaa olla jakava tekijä, nämä pöytäkirjat. Niin se on totta, mutta nyt minua mietityttää se, että pöytäkirjoja ei julkisteta, onko se heikkouden merkki kaikki rahapoliittisen integraation suhteen. Eli rahaliitto 12 vuoden ajan on toiminut vakauttavana tekijänä Välimeren alueelta olevana liberaalina. Minä aluksi jo totesin, että ilman euroa köisesti olisi kärsinyt paljon enemmän. Eli joka aamu, kun herän sanoi, että kiitos euro, että suojelit meitä – No tietysti täällä nyt voidaan nauraa, mutta Välimeren liberaalina toistan nyt tätä. Tämä liitto, joka meillä nyt on, ei kestä sitä, että julkistetaan pöytäkirjat EKPn johtokunnan kokouksista. Eli siksi tänään olen keskittynyt siihen, että meidän pitää olla avoimia, mutta näistä keskustellaan ja äänestetään. Ja meillä on sitten viesti siitä, millainen kanta meillä on. Kiitos. Uh, thank you very much. Well, we are... Aika paljon kiitoksia. Äänestys valiokunnassa 11. lokakuuta. Siinä ei ole kauan aikaa ja marraskuun kakkosessa on tarkoitus äänestää täysistunnossa. Näin saimme vuosikertomus mietinnön käsiteltyä. Muuta esityslistalla ei ole, joten voimme päättää kokouksen aikaisin. Jos ei siellä ole jotain henkilöä, joka ihan välttämättä haluaa tätä muuta esiin, ei no kerrankin voimme lopettaa kokouksen etuajassa eikä myöhään. Anna, pahoittelen, emme tehneet tätä vain siksi, että tulit tänne saliin juuri. Kiitos.